Sehr geehrte Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa valikuntaamme. Odotan, kunnes kaikki ovat saaneet kuulokkeet korville. Minä olen päättänyt seuraavissa valiokunnan kokouksissa puhua äidinkieltäni. Ehkä sitten jossain vaiheessa palaan englantiin. Mutta kun meillä on tämä ylellisyys, että meillä on tätä upeaa tulkkausta, puhun tänään saksaa. Joten hyvät jäsenet, hyvät vieraat, minä haluaisin ennen kuin annan puheenvuoron korkealle vieraalle, ministeri Blunkvistille, joka on vastaava ministeri Suomesta, joka on puheenjohtajavaltio. Siis ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin aluksi esittää kysymyksen siitä, onko esityslista sellainen, että se sopii kaikille, onko siihen huomautettavaa, jos ei ole, niin siirrynkin seuraavaan kohtaan, joka on puheenjohtajan ilmoitusasiat. Tässä on erinäisiä asioita, jotka haluaisin teille nyt lukea. Kokouksessa 4. syyskuuta 2019 ja seuraavassa kirjallisessa menettelyssä 10. syyskuuta koordinaattorit päättivät, tämän valiokunnan koordinaattorit siis, että tehdään kaksi lausuntoa EIGEN ja Euroopan komission vastuuvapaudesta budjettivuodelle 2018 te- tehdä. Ja että esittelijänä valiokunnassa budjettimenettelyssä vuodelle 2020 Francis Fitzgerald on sen henkilö, joka hoitaa näiden lausuntojen laatimisen. Sitten teen kirjalliset lausunto ihmisoikeuksien alivaliokunnalle ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa ja Euroopan niin politiikasta tällä alueella. Kysymys on vuosikertomuksesta 2018 ja siis, että tällainen lausunto laaditaan. Päätimme myös, että, että jätetään työtä edelliseltä vaalikaudelta perityneissä kahdessa lausun, lainsäädäntömenettelyssä, joka liittyvät äh, naisten asemaan hallintoneuvostoissa ja Istanbulin yleissopimukseen. Ja Puheenjohtaja on esittelijänä tässä naiset hallintoneuvostoissa kysymyksessä ja asian, joka koskee Istanbulin yleissopimusta, ottaa hoitaakseen Euroopan kansapuolen ryhmä, joka tulee piakkoin nimittämään esittelijän. Sen lisäksi koordinaattorit päättivät, että luodaan EIGE-työnryhmä, jossa jokainen ryhmä voi olla mukana. Sen lisäksi Rosa Estarasferagut nimitettiin jäseneksi ja rouva Krisula Saharopulo varajäseneksi naisten valiokunnan puolesta äh, raja, valiokunta rajatuittavissa ylittävissä verkostossa, joka liittyy yhdistyneen kansakuntien sopimukseen, joka koskee vammaisten oikeuksia. Ja silleksi Eugenia Rodriguez Valop nimitettiin vetoomusverkoston jäseneksi – varajäsenen nimittäminen lykättiin, kunnes on saatu asianmukaiset ehdokkaat. Ja lopuksi päätettiin, että annetaan lupa toteuttaa kaksi julkista kuulemista ennen tämän vuoden päättymistä. Toinen 18. marraskuuta, joka liittyy kansainvälisen naisen kohdistuvan väkivallan poistamiseen, ja toinen joulukuun alussa, joka koskee eu strategiaa sukupuolten tasa-arvon hyväksi vuosille 2020-2024. Kuten huomaatte, koordinaattorin kokouksessa tehtiin monia päätöksiä, esityslista oli hyvin laaja. Tätä kautta siirtyisin seuraavaan kohtaan esityslistalla nimittäin pöytäkirjojen hyväksyminen 10. heinäkuuta 2019. Jos ei ole huomautettavaa tähän pöytäkirjaan, se voidaan päättää ja hyväksyä. Ja nyt sitten huippu kohtaan tänään, nimittäin neuvoston puheenjohtajuuteen. Tänään meillä on vieraana eh, Tuomas Blomqvist. Hän on Suomen pohjoismaista yhteistyöstä ja tasa-arvosta vastaava ministeri. Sylmäisesti tervetuloa. Kiitos siitä, että olette näin täsmällisesti paikalla. Niin kuin tiedätte, Suomi puheenjohtajavaltiona on jo nyt täydessä työn touhussa. Ja ministeri. Pääministeriltä saimme täysistunnossa jo kuulla jokin aika sitten hyvin vakuuttavan puheen. Ja siinä totesi, että Euroopan ei ole mikään itsepalvelumyymälä, vaan arvoihin perustuva yhteisö ja että Suomi puheenjohtajavaltiona ottaa hyvin vakavasti tehtävänsä. Tästä syystä nyt haluaisin aluksi antaa ministerille puheenvuoron, että hän voi enintään 15 minuutin pituisessa puheenvuorossa antaa yleiskatsauksen tilanteesta. Ja sitten sen jälkeen te saatte puheenvuoron, jossa haluan pitää kuitenkin kiinni siitä, niin kuin viimeksikin tehtiin, että aluksi koordinaattorit saavat puheenvuoron ja sen jälkeen kaik, näihin kaikkiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä. Voidaan sitten ottaa esille puhe aluksi. Vielä kerran siis tervetuloa, herra ministeri, tervetuloa tänne. Ja nyt pyydän antaa teille puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, kiitoksia kutsusta tähän tärkeään kuulemistilaisuuteen. Puheenjohtajavaltion edustajana käytän omaa äidinkieltäni ja puhun ruotsia äidinkieltäni ja sitten saattaa olla, että vaihdan kieltä, kun vastaan kysymyksiin. Saattaa olla, että puhun sitten suomea, suomen toista kansalliskieltä. Tämä on tärkeä vuoropuhelu ja haluaisin puheenjohtajavaltion edustajana painottaa, että me ja minä pyrimme rakentavaan yhteistyöhön. Haluan myöskin onnitella valiokunnan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja kaikkia edustajia nimityksestänne. Olen vakuuttunut, että hyvä yhteistyö tulee jatkumaan Suomen puheenjohtajakaudella ja myös Suomen puheenjohtajakauden jälkeen. Ensinnä haluaisin ensinnä nostaa esille, että Suomen hallitus on sitoutunut tasa-arvoon naisten ja miesten välillä. Se on ankoroitu meidän hallitusohjelmaamme ja se näkyy myös siinä, että 19 Antti Rinteen hallituksen ministeristä 11 on naisia. Ja niin kuin sanottu, hallitusohjelmaan sisältyy useita toimia ja tavoitteita, jotka liittyvät tasa-arvoon. Hallitusohjelma sisältää suuntaviivoja, tasa-arvo-ohjelma, sama, sama palkkaisuus, ohjelma sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Haluan myöskin edistää palkka-avoimuutta ja uudistaa perhevapaajärjestelmän lainsäädännön keinoin. Hallitusohjelma sisältää myöskin tasa-arvotavoitteita, jotka liittyvät Euroopan unioniin. Esimerkiksi me haluamme saada aikaan uuden tasa-arvostrategian ja haluamme edistää tasa-arvoa budjettityössä. Tasa-arvo on meille todellinen ja tärkeä arvo ja se on eräs kulmakivistä, jonka pohjalle politiikkamme perustuu. Tasa-arvo on myöskin sel- selkeästi Troikan Su- Suomen, Romanian ja Kroatian puheenjohtajakauden eh, kausille ja myöskin näiden maiden omille julkilausumille. Suomen hallituksen ohjelmat, arvot ja tavoitteet ovat hyvä lähtökohta meidän puheenjohtajakaudellemme. Meidän prioriteettimme on vahvistaa yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta ja tehdä EU-sta unionin, jossa parempi kilpailukyky ja sosiaalinen osallisuus vahvistavat EUta e, globaalina ilmastojohtajana ja vahvistavat kansalaisten turvallisuutta. Kaikki prioriteettimme liittyvät suoraan ja vahvasti unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseen. Meidän prioriteettimme liittyvät myöskin tasa-arvoon, joka on edellytys sille, että voimme nämä keskeiset tavoitteet saavuttaa. Meidän tavoitteemme ovat myöskin eh, samalla linjalla kuin komission tulevan puheenjohtajan Ursula von der Leyenin suuntaviivat – ja tämä lähestymistapa on hyvä pohja EUn tulevalle tasa-arvopolitiikalle. Sitä paitsi olemme myöskin tyytyväisiä siihen, että komission puheenjohtaja on ensimmäistä kertaa nainen. Tämä on hyvin myönteinen e, ja merkittävä virstanpylväs EUn politiikassa. Meidän puheenjohtajakaudellamme keskitymme siihen, että tuemme uutta komissiota tulevalla viisivuotiskaudella ja sen strategisessa suunnittelussa. Me pyrimme myöskin siihen, että turvaamme jatkuvuuden puheenjohtajakausien välillä ja tehtävien suhteen ja haluamme olla konkreettisesti hyödyksi paremman EUn rakentamisessa. Erityisen tärkeää on se, että löydetään yhteinen sävel, yhteinen suunta – eri jäsenvaltioille, suurille, pienille, itäisille, eteläisille, pohjoisille ja läntisille, jotta kaikki EUn kansalaiset voivat kokea, että EU on hyödyllinen ja tärkeä juuri heille. Ja tämä koskee tietysti myöskin tasa-arvon edistämistä. Meidän tavoitteemme on saada aikaan kestävä ja osallistava kasvu EUlle, jossa keskeistä on edistää tasa-arvoa sukupuolten välillä. Arvoisat edustajat, hyvinvointitalous on Suomen sosiaali- ja terveysministerin prioriteetti meidän puheenjohtajakaudellamme. Meidän tavoitteemme on, että tämä periaate nimenomaan läpäisee EUn tulevat strategiat ja että se edustaa seuraavaa askelta sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisessä. Hyvinvointitalous nojaa vahvasti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin ja tukee sen toteuttamista. Hyvinvointitalous muistuttaa ja, ja todiste siitä, että hyvinvoinnin edistäminen ja talouskasvuun pyrkiminen eivät ole ristiriitaisia tavoitteita. Ne ovat toisistaan riippuvaisia ja tukevat toisiaan. Eh, tasa-arvoiset taloudet, joka on Suomen puheenjohtajakauden tärkeä tavoite, edistää tätä ja on tärkeää eh, integroida sukupuoli- ja tasa-arvo näkökulma talousarvioprosesseihin ja talouspolitiikkaan. Meidän tavoitteemme on integroida tasa, tasa-arvonäkökulma tärkeisiin EUn tulevaisuusprosesseihin, esimerkiksi ohjelmien ja strategioiden valmisteluun vuoden 2020 jälkeen. Ja tasa-arvo kuuluu myöskin kestävään kehitykseen olennaisesti. Agenda 2030 tavoitteita ei voida saavuttaa ilman tasa-arvon näkökulma kaikessa politiikassa. Me järjestämme puheenjohtajakauden tapahtuman äh, tapahtumia esimerkiksi Europe for Gender Equality, joka järjestetään Helsingissä ensi viikolla. Käsi kädessä globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa äh, siihen liittyy Pekingin ohjelma ja toimintaohjelma. Äh, ja se hyväksyttiin 25 vuotta sitten – ja, ja 25 eh, toimintavuoden eh, raportti on melkein valmis. Ja Pekingin eh, toimintaohjelman saavutuksia on arvioitu viiden vuoden välein ja se on erittäin tärkeää ja se on erittäin hyvä pohja EUn tasa-arvopolitiikan valmistelulle tuleville viidelle vuodelle. Euroopan unionin tulevaisuus ja sen tasa-arvopolitiikka perustuu on, se meidän tavoitteemme on, että neuvosto hyväksyy johtopäätökset tästä asiasta joulukuussa ja, ar, ja myöskin 25-vuotisarvioinnin. Ja me pyrimme myöskin poliittiseen keskusteluun tulevaista tasa-arvopolitiikasta erityisesti liittyen tasa-arvopolitiikan integrointiin. Arvoisat edustajat, haluan mainita muutamia tärkeitä tasa-arvokysymyksiä, joiden merkitys – että ei voi kyllin korostaa, kun pyritään oikeudenmukaiseen ja turvalliseen Eurooppaan kaikille. Samapalkkaisuuden edistäminen on, on tärkein tavoite. Miesten ja naisten eh, palkkaerot ovat EU-ssa huolta herättävät. Tilanne vaihtelee jäsenvaltioiden välillä, mutta eu tasolla on tärkeää, että sosiaalisten oikeuksien pilarin kautta ja komission samapalkkaisuustoimintaohjelman myötä pyrkiä aikaansaamaan tasa-arvoa työelämässä ja samapalkkaisuutta. Samapalkkaisuuden toteuttamisen myötä eh, toimitaan myöskin eläkeeroja vastaan sukupuolten välillä ja tämä on myöskin tärkeää Euroopassa. Toinen kriittinen asia on naisiin kohdistu, Eh, naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy. Suomi on alun perin jo tukenut Euroopan neuvostoa eh, tuon Istanbulin sopimusta vahvasti. Tämä sopimus on tärkeä työkalu naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyksi. Me haluamme puheenjohtajavaltiona kannustaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin sopimuksen ja vaikuttamaan siihen, että Euroopan unioni liittyy sopimukseen. Kolmanneksi haluan eh, eh, kiinnittää huomiota megatrendeihin ja, tulevaisuuden työelämään, nimittäin digitalisaatioon, automatisaatioon ja robotisaatioon, ja niillä on sukupuolivaikutuksia. Eh, digitalisaatio tarjoaa paljon myönteisiä mahdollisuuksia työolosuhteiden ja työelämän kehittämiselle – mutta samaan aikaan se voi olla myöskin mahdollinen uhka naisten työmarkkina-asemalle ja tämä on suuri haaste. Naiset ja tytöt ovat aliedistettuina digi- digitaalisen sektorin koulutuksessa ja työ- työelämässä. Ja myöskin he ovat useammin nettihäirinnän kohteena. Arvoisa puheenjohtaja, Suomen puheenjohtajakaudella tapahtuu vain vähän lainsäädäntöä koskevia neuvotteluja. Haluan kuitenkin sanoa muutaman sanan tasa-arvoon liittyvistä lainsäädäntöhankkeista. Direktiiviehdotus, eh, joka, joka, jota kutsutaan nimellä Women on Boards, on tärkeä. Tällä, tämä direktiivi pyrkii, pyrkii na, naisten ja miesten ta, tasavertaiseen edustukseen pörssiyritysten johdossa – ja, ja me olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että hän pyrkii edistämään neuvotteluja. Suomen hallitus on valmis puheenjohtajakaudellaan myöskin edistämään, jos mahdollisuuksia on. Ja myöskin eh, tasa-arvo, tasa-arvodirektiivistä on käyty keskusteluja 11 vuoden ajan ja ja kuitenkaan neuvottelut eivät ole edenneet ennen Suomen, ennen Suomen puheenjohtajakautta toivotulla tavalla. Me pyrimme eh, toimimaan sillä tavoin, että syrjinnän vastainen toiminta e-, Euroopan tasolla etenee. Ja, ja eh, lokakuussa järjestettävät sosiaali- ja työllisyysministeriön työministerien kokous pyrkii tätä asiaa edistämään ja me pyrimme löytämään tehokkaita tapoja parantaa asioita. Ja keskustelijan tavoitteena on tukea eh, nykyistä komissiota ja tukea tulevaa puheenjohtajavaltiota. Me olemme iloisia siitä, että me voimme perustaa tämän työn sille, että jäsenvaltiot, komissio, Euroopan unionin eh, perusoikeusvirasto ja kansalaisjärjestöt tukevat eh, työtämme vahvasti. Ja me olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisdirektiivistä on jo saavutettu yhteisymmärrys ja sitä voidaan nyt alkaa toteuttaa. Direktiivi edistää eh, sitä, että hoito ja hoiva työ jakautuu tasavertaisemmin naisten ja miesten kesken ja tämä on työelämän tasa-arvon kannalta olennaista. Kiitos mielenkiinnostanne ja odotan mielenkiinnolla, minkälaisia ajatuksia ja reaktioita tämä alustukseni herättää ja parhaan kykyni mukaan pyrin vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Genau. Arvoisa ministeri, sydämessä kiitokset tästä hyvin kattavasta esityksestä. Tämä kuulosti oikein hyvältä, mitä saatamme kuulla siitä sitä, mitä te esititte, että Suomi puheenjohtajavaltiona on hyvin sitoutunut tähän, että se pyrkii löytämään yhteisen sävelmän, mikä on hyvin kaunis kuva. Ja tästä syystä aluksi antaisinkin puheenvuoron, niin kuin heti alussa totesin, koordinaattoreille. Kansanpuolue ei ole mennyt ketään. Aluksi puheenvuoron saa herra Rovan Noich ja sitten Semina Rafaela. So take the next. No. Uh, ah, this. Okay. Is this good? Okay. <laughs> Sorry. Ich mache es von hier aus. Niin puhun nyt tästä, varmaan ymmärrätte minua. Kiitos naapurilleni, että hän nyt näin pikapikaa vaihtaa kanssani paikkaa. Monet kiitokset. Niin, minä haluaisin aluksi yhtyä tähän palautteeseen, että todellakin puheenvuoron kautta teitte selväksi, että sukupuolinen valtavirtaistaminen, että te olette vain ymmärtänyt sitä, vaan olette todellakin ottanut sen omaksenne. Te mainitsitte monia alueita, joilla kaikkialla naiset ovat osallisena ja naisia ajatellaan. Minusta tämä on jotakin hyvin tärkeää. Nimittäin se, mitä me emme tarvitse, on puheenjohtajan neuvosto, joka, neuvoston puheenjohtaja, joka sitä mieltä, että on yksi aihe, joka vain hoidetaan, ja sitten tältä osin tämä aihe naiset on sitten hoidettu. Ei vaan se, että ajatellaan naisia kaikilla alueilla on teidän käsissänne hyvässä huomassa, ja tästä haluan kiittää. S- ja D-ryhmälle ovat tietyt asiat hyvin tärkeitä, ja minulla olisi myöskin kysymys siitä, miten te otatte asian kantaa. Yksi, te mainitsitte strategian. Me tarvitsemme jälleen kerran strategian naisten tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvon hyväksi Euroopassa. ei pelkästään takisena paperina tai työpaperina, vaan myöskin todellisena strategiana, jossa on mainittu se, kuka hoitaa mitä, milloin. Ja etenkin tämä on kysymys teille, niin että siinä on selkeä maininta siitä, mitä tapahtuu maille, jotka eivät pane tätä strategiaa toimeen. Sanktiomekanismeja ei voi olla vain silloin, kun viedään liikaa

jätteitä pellolle tai juomavedessä on nitraattia, vaan sitä pitää käyttää myös silloin, kun on kysymys siitä, että tehdään virheitä esimerkiksi juuri sukupuolten tasa arvoista Puhuitte myöskin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja puhuitte uhrien suojasta. Olette aivan oikeassa, uhrien suoja on erittäin tärkeä, mutta uhreja ovat ennen kaikkea ne naiset, joihin on jo kohdistunut väkivaltaa. Se, mikä naisia yhdistää, on se, että me kaikki olemme väkivallantekojen kohteena. Vaikka mitään vielä tapahtunutkaan, me koemme elävämme maailmassa, jossa me olemme usein maalitauluna, vaikka mitään väkivaltaa tai mitään rikostekoa ei ole tapahtunutkaan. Miten te suhtaudutte tähän eroon siinä, että toisaalta ollaan uhreja, mutta että on olemassa perustunne siitä, että meidän yhteiskunnassamme naiset ovat väkivallantekojen kohteena siksi, että he ovat naisia tai maalitauluna. Sitten lisääntymisoikeudet. Tiedätte, että aivan oikealta laidalta on tulossa painostusta, että saavutetut asemat, että ne peruutetaan. Miten te neuvoston puheenjohtajana valtiona otatte kantaa, jos ajatellaan siitä, miten puolustetaan jo niitä oikeuksia, joita on saavutettu, ja niin kuin sanottu, me emme ole valmiita ottamaan ainoatakaan askelta taaksepäin. Kiitos. Kiitos Simira Rafaela seuraavaksi. Yes, thank you very much. Um... Kiitos. Kiitos teidän puheenvuorostanne. Olen tyytyväinen, että sukupuolten tasa-arvo on tärkeänä prioriteettina ohjelmassanne ja se on oikein hyvä. No sitten naisista johtokunnissa. Koskettitte tätä aihetta puheenvuorossanne ja olen siitä tyytyväinen. Totesitte, että on hyvin tärkeää, että asian kanssa päästäisiin eteenpäin. Haluaisin tietää, mitä te voitte tehdä, jotta asia todella etenisi siitä jumiutumisesta, jossa se tällä hetkellä on. Eli mitä konkreettista voisitte tehdä? Edistys on tärkeää, mutta kyllä meidän tulisi näyttää Euroopassa myös esimerkkiä niin, että sukupuolten tasa-arvo vallitsisi eh, yrityselämässä ja hallituksessa. Alankomaissa viime viikolla eh, saimme aikaiseksi läpimurron tässä asiassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt suosittelivat hallitukselle, että otettaisiin käyttöön sitovia tavoitteita niin, että saataisiin enemmän moninaisuutta yritysten johtotasolle. Eli todella nyt pyritään asiassa eteenpäin Alankomaissa. Haluaisin kuulla konkreettisista toimistanne, jotta asiassa todella päästäisiin eteenpäin. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Alice Kynek. Thank you. Uh, Tack. Kiitos, kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitos ministeri Blomqvist esityksestänne. EU-foorumina ulkopolitiikalle on erittäin tärkeää monille jäsenvaltioista. Ja se, mitä tapahtuu muissa EU-maissa kuin meidän omassa jäsenvaltiossamme ja se, mitä tapahtuu myöskin EUn ulkopuolella, siihen usein viittaavat meidän hallituksemme – ja sanovat, että näitä asioita tulisi hoitaa EU-tasolla tai että EU tulisi huolehtia niistä. Ja viime vuosina me ajatellen kansallisyhteiskunnan järjestöille me saaneet jatkuvasti raportoja, raportteja uhasta, vihasta ja jopa kuolemahtavasta väkivallasta, joka kohdistuu juuri naisiin, jotka ovat järjestäytyneet taistelemaan vapaudesta ja oikeuksista. Taisteluun, jonka toimijat kulkevat nimityksellä Women's Rights Defenders, naisten oikeuksien puolustajat. Joten, ministeri Blomqvist, vihreiden kysymys sinulle kuuluu. Miten sinä ja Suomi puheenjohtajavaltiona aiotte soveltaa tätä foorumia asemaanne ja ääntäne niin, että otetaan esille EUn arvoperusta eri jäsenvaltioissa ja puolustetaan naisten oikeuksien puolustajia unionin sisäpuolella ja ulkopuolella. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Ja Rova Anderson. Ja, minister... No niin, ministeri, monet kiitokset teidän alustavasta esityksestänne. Olivat osittain mielenkiintoisiakin ja, ja olette pitkälti oikealla tiellä ja voi olla asioista samaa mieltä, mutta minulla olisi kuitenkin vain enää pari kysymystä, jotka ovat vain yksityiskohtia. Naiset johtokunnissa, tätä te haluatte viedä eteenpäin. Ursula von der Leyen on luvannut teille tukea tähän, niin kuin te jo totesitte. Ja minä kysyisinkin, mihin toimenpiteisiin te olette valmis tarttumaan, jotta viime kädessä tämä saadaan viettyä lävitse. Ajatellen sitä taustaa vasten tätä asiaa, että on tiettyjä alueita, joilla kenties ei ole tarpeeksi ole naisia, jotta voidaan pitää kiinni näistä kiintiöistä. Sitten tasa-arvon edistäminen kotitalouksissa. Voitteko edistää tätä tai viedä tätä jollakin tavalla eteenpäin? Ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tässä voisitte mainita esimerkkeinä? Ja minua kiinnostaisi myös se, Miten täytyy todellakin viedä tämä lävitse tai valvoa tätä ajatellen sitä, että se on todellakin erittäin henkilökohtainen asia, joka kuuluu perheen piiriin. Ja sitten sanoisin, että olen yhtä mieltä Rova Neuschelin kanssa, olette aivan oikeassa, että on puolustettava saavutettuja oikeuksia, että ei saa ottaa askelia taaksepäin. Kysyisinkin teiltä, miten te näette juuri tämän vaarantam, vaarantumistilanteen, vaaran, parantuneen aseman, joka naisten osalta on kasvanut viime vuosina, koska näyttää siltä, että me ole halukkaita tai pysty tätä suojeltua aluetta, joka on rakennettu erilaisilla oikeuksilla. Siis ajattelen tästä nyt, tässä nyt yleistä turvallisuutta esimerkkinä. Miten te näette tämän? Miten te haluatte tarttua tähän ongelmaan, jotta naisten uhanalaisena oleminen ja heidän vaarantunut tilanteensa. Muistutan tässä Kölnin uudesta vuodesta 2000, 16, 17. Miten te näette tähän yhteyksiin, miten haluatte tarttua näihin ongelmiin? Kiitos. Nyt ECRstä ei näyttäisi olevan ketään koordinaattoria paikalla. Guesta, jos näin ei myöskään ole, haluaako Eugenia käyttää puheenvuoron? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por su... Hyvää iltapäivää. Kiitos paljon puheenvuorostanne. Ja yhdyn, onnit, Tämä ehdotus, joka liittyy me, meitä Guessa huolettaa erityisesti eh, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet. Ja, ja tässä niin kuin kollega jo sanoi, niin tähän, niihin kohdistuu eh, institutionaalisia uhkia ja meitä huolettavat myöskin naisten oikeuksien puolustajat ja, ja myöskin ja naiset eri puolilla maailmaa, jotka joutuvat väkivallan kohteeksi eh, ja myöskin yrityksi, yrityksistä, yrityksien taholta, jotka muodostavat eurooppalaisia. Ja, ja naisten ja miesten tasa-arvo, eh, se, se liittyy tietenkin siihen, miten, ho, miten kotityöt ja miten hoivatehtävät jaetaan miesten ja naisten kesken – ja meitä huolettaa myöskin se, että eh, naiskauppa ja eh, laiton prostituutio. Eh, mitä, mitä ajattelette tästä, siitä, että, että ja että siitä, että prostituutio olisi säänneltyä. Dankeschön, Karin Kiitos, Karin Meichel.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 Ähm, Olen pahoillani, kuulin juuri, että tanskan kielen tulkkausta ei ole suunniteltu tähän valiokuntaan. Pyydän anteeksi. The Swedish that I started talking in Danish, sorry. Niin, niin hämännyin tästä ruotsin kielestä, että ryhdyinkin puhumaan tanskaa. No niin. Eli e- eläkekuilu. Mitä Suomi puheenjohtajavaltiona tekee varmistaakseen, että eläkeerot saataisiin kuriin ja miten saataisiin todella edistystä aikaan. Mainitsitte Istanbulin yleissopimuksen. On lukuisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta. Kuusi jäsenvaltiota EU:ssa on tässä tilanteessa. Artiklassa 33 määritellään myös psykologinen väkivalta. Kyse on myös siitä. Me tiedämme, että fyysinen väkivalta usein liittyy tähän. Pahoittelen vielä tulkeille ja niille, jotka eivät tanskan kieltä ymmärtäneet. Monet kiitokset. Nyt en huomaa ketään muuta enää puhujalistalla. A on vielä. Hyvä, että sen, kun mainitsen sen, niin heti löytyy joku vielä. Merci. Monsieur le ministre. Kiitos, arvoisa ministeri. Haluaisin kysyä teiltä mm, ajankohtaista aiheesta Ranskasta, nimittäin naismurhista. Äh, tämän vuoden aikana jo yli sata naista on saanut surmansa mm, kumppaninsa miehensä murhaamana. Tämä aihe on noussut esille myös äh, tiedotusvälineissä ja äh, hallitusten piirissä. Nyt pyritään kuitenkin löytämään jonkinlaisia toimia tilanteeseen puuttumiseksi. Niin kuin tiedätte, on olemassa tiettyjä maita, joista meillä ei ole tietoja tilanteesta, esimerkiksi Kreikasta, jossa itse olen syntynyt. Mitä aiotte tehdä puheenjohtaja kautenne aikana tämän tilanteen korjaamiseksi? you. Kiitos. Näin on puhelista käyty loppuun ja puheenvuoron saa jälleen vieraamme ministeri Blomqvist. Arvoisa puheenjohtaja, Arvoisat edustajat, lämmin kiitos erinomaisista ja mielenkiintoisista kommenteista ja, ja myös hienoista kysymyksistä. Yritän äh, vastata näihin kysymyksiin. Nämä olivat aika pitkälle samoja, samantyyppisiä asioita, mitä mekin usein pohdimme. Äh, tässä tuli aika, aika monta kysymystä Yritin vähän kirjoittaa ylös ja pyrin nyt vastaamaan, vastaamaan ainakin suurimpaan osaan näistä kysymyksistä. Mitä tulee äh, sukupuolten tasa-arvoon ja, ja sen mm, tasa-arvon valtavirtaistamiseen, niin, niin meille peru, tämä sukupuolten tasa-arvo on perusoikeus ja arvo, mutta se on myös edellytys kasvun ja sosiaalisen koheesion ja taloudellisen kehityksen tavoittelussa. Meidän mielestä on tärkeää jatkaa määrätietoisesti tasa-arvon edistämistä kaksoisstrategialla. Tarvitsemme EUlle sukupuolten tasa-arvostrategian, joka sisältää sekä erillisiä toimenpiteitä että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista. Erityisen tärkeää on vahvempi valtavirtaistaminen talouspolitiikassa ja työllisyyspolitiikassa. Ja kannatan voimakasta yhteistyötä parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Tämä valtavirtaistaminen nimittäin edellyttää eri politiikka-alojen yhteistyötä niin kansallisella kuin myös unionin tasolla. Ja minusta Euroopan parlamentti on tehnyt merkittävää työtä valtavirtaistamisen edistämiseksi omassa toiminnassaan ja myös laajemmin EUn päätöksenteossa. Sitten oli kysymyksiä myös tasa-arvostrategiasta ja meidän mielestä vahva sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä komission tasa-arvostrategia tulevalla viisivuotiskaudella on ensiarvoisen tärkeää, jotta poliittista sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvotavoitteiden toimeenpanoon painoa voidaan vahvistaa. Ja on myönteistä, että tällainen tasa-arvostrategia on mukana komission tulevan puheenjohtajan agendalla. Ja tässäkin on, on, on tärkeää jatkaa tasa-arvopolitiikan kaksoistrategiaa. Meidän mielestä Beijing Peking plus 25 arviointi antaa hyvän pohjan EUn tasa-arvohaasteiden tarkastelulle ja linjausten tekemiselle EUn tulevaisuuden tasa-arvopolitiikassa. Ja Suomen puheenjohtajuus, puheenjohtajakaudella ministerit keskustelevat EUn tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiain neuvostossa joulukuussa. Sitten oli useampia kysymyksiä väkivallasta ja, ja Istanbul-sopimuksesta. Ja, ja tähän äh, lyhyesti. Tietysti tämä, tämäkin on niin kattava ongelma, että, että voisi käyttää lopun, lopun ajasta tähän, tähän asiaan. Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat edelleen vakavia ongelmia EU:ssa. Tämä koskee myös kotimaatani Suomea. Naisiin kohdistuva väkivalta on, on ihmisoikeusloukkaus. Ja meidän pitää toimia kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan lukien Istanbulin sopimus tehokkaaksi käytäntöön panemiseksi, jotta naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta saadaan ehkäistyä ja torjuttua. Meidän mielestä Istanbulin sopimus on keskeinen väline työssä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi Euroopassa. Eh, ja Suomi on tämän eh, sopimuksen vahva tukija. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin Suomi eh, EU-neuvoston puheenjohtajana Suomi rohkaisee kaikkia niitä jäsenmaita, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta tekemään sen. Ja lisäksi Suomi jatkaa puheenjohtajamaana työtä EUn liittymiseksi Istanbulin sopimukseen Tämä on, on pitkäjänteistä työtä, mutta haluamme todella edistää tätä, tätä asiaa. Sitten mitä tulee rikosten uhrien asemaan ja heidän oikeuksiensa parantamiseen, niin, niin sekin on, on erittäin tärkeä asia. Ja puheenjohtajuuskaudemme aikana tulemme, laadimme neuvoston päätelmäluonnoksen uhrien asemasta ja, ja oikeuksista. Mä yritän nyt, nyt ehtiä vastata niin moneen kysymykseen kuin mahdollista, niin, niin sen takia vastaukset ovat aika lyhyitä. Sitten oli kysymys naisten ja, ja, ja tyttöjen oikeuksista ja sukupuolten tai myös tästä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuskysymyksistä. Ja nämä ovat Suomen puheenjohtajakauden horisontaalisia prioriteetteja kehityspolitiikassa perustuen EUn kehityspoliittiseen konsensukseen ja oikeuspohjaiseen näkökulmaan näissä kysymyksissä. Puheenjohtajakaudemme keskiössä ovat naisten ja tyttöjen voimannuttaminen, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja oikeudet, sosiaaliset normit, sukupuoli, stereotypiat, koulutus, sukupuoleen perustuvan väkivallan poistaminen, naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä sekä vammaisten naisten ja tyttö, tyttöjen tarpeet. Nämä ovat, ovat tärkeitä, tärkeitä kysymyksiä. Sitten tähän kysymykseen uh, Women on Boards, tähän ehdotukseen, mikä on ollut, ollut pysähdyksissä jo monta vuotta joulukuusta 2015 lähtien. Tunnusteluja asiassa on tehty jatkuvasti ja myös on ollut ilo huomata, että myös komission tuleva puheenjohtaja pitää tärkeänä, että direktiiviehdotuksen käsittely jatkuu. Suomi tekee voitavansa direktiivineuvottelujen edistämiseksi puheenjohtajakaudellaan. Mutta on myös rehellistä sanoa, että tällä hetkellä näyttää kuitenkin siitä, että määrää enemmistöä direktiivin hyväksymiseksi ei olisi mahdollista saavuttaa neuvostossa. Sinällään direktiiviteksti on neuvoston puolella valmis hyväksyttäväksi, jos etemis, etenemismahdollisuuksia syntyy. Ja sen tietysti kaikki, tai ainakin Suomi puheenjohtajamaana toivoo. Sitten oli kysymys vapaustaistelijoista, eli women right defenders. Äh, tässä asiassa Suomen ulkoministeri järjesti elokuussa tapaamisen naisihmisoikeuspuolustajien asemasta ja miten heidän toimintansa ja voitaisiin turvata. Että tämä on erittäin tärkeä asia, johon myös, jota myös haluamme nostaa esille ja, ja löytää ja keskustella ja, ja e-, edistää heidän, heidän asemansa ja heidän työtänsä. Sitten oli, oli myös kysymyksiä mm, ö, niin, ainakin oli, oli kysymys tästä ö, ihmiskaupasta ja, ja prostituutiosta. Ja, ja meidän mielestä on tärkeää, että ihmiskauppaa käsitellään yhtenä naisiin kohdistuvan väkivallan muotona ja myös yhtenä sukupuolittuneen syrjinnän syynä ja seurauksena. Ihmiskaupan syyt ja seuraukset ovat sukupuolittuneet ja merkittävä osa EU:ssa tunnistetuista ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä. Ja tuemme tietysti kaik, kaik, kaikin voimin ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattoria, jonka työn perustuu EUn e ihmiskauppadirektiiviin ja jonka tehtävänä on yhteensovittaa EU-virastojen ihmiskaupan vastaista toimintaa ja myös edistää EU-jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja direktiivin täytäntöönpanoa. On tietysti huolestuttavaa lukea muun muassa eh, Mirja Vasiluudun raportista asioita, tilastotietoja, että seksuaalinen hyväksikäyttö on ihmiskaupan yleisin muoto. Yli puolessa, puolessa tapauksissa on kyse juuri tästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja ihmiskaupan rekisteröidystä uhreista naisia oli kaksi kolmasosaa, eli, eli tämä ihmiskauppa on erittäin sukupuolittunut ilmiö. Sitten oli myös tässä kysymys eläkkeistä ja samalla varmaan, varmaan myös palkka, palkkatasa-arvosta, mutta Suomen mielestä on tärkeää, että EU jatkaa toimiaan työelämän tasa-arvon ja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi myös tulevalla kaudella ja on tärkeää, että EU-jäsenmaat EU ja sen jäsenmaat toimivat määrätietoisesti e, myös sukupuolten eläkeiron kaventamiseksi. Ja tuleva komission tasa-arvo-ohjelmakausi ja sosiaalisten oikeuksien pilari luovat meidän mielestä tähän hyvän pohjan. Ja Suomi pyrkii puheenjohtajamaana nostamaan esiin yllä mainittuja tavoitteita neuvoston hyvinvointitalous- ja tasa-arvopäätelmissä sekä myös e, mainitsemassani puheenjohtajakauden konferenssissa. Tässä nyt oli ainakin yritys vastata näihin kysymyksiin. Pahoittelen, jos joku kysymys jäi vaille vastausta. Monet kiitokset, herra ministeri. Todellakin hyvin kattavasti vastasitte kysymyksiin. Toivottavasti me saamme lisää mahdollisuuksia puheenjohtajakauden aikana käydä keskustelua. Ja tässä mielessä toivotamme teille – ja tietysti meille kaikille samalla itsellemmekin menestystä tämän ohjelman toimeenpanossa. Kiitoksia siitä, että tuli tänne ja hyvää työn iloa seuraaville kuukausille. Tack, kiitos. So, äh, Hyvät näistä herrat, me tulemmekin nyt sitten seuraavaan kohtaan istusistalla nimittäin meidän kuulemiseemme, keskusteluumme tuttujen kasvojen kanssa, nimittäin Edith Bauerin ja Mikael Gustafssonin kanssa. Kysymys on asiantuntija jäsenistä Eigessä – nyt meillä on tilaisuus nyt esittää keskustelu, kysymyksiä Rova Bauerille ja herra Gustafssonille heidän esityksensä jälkeen. Te muistatte Eigestä. Meillä viimeksi oli läsnä tuleva johtaja Eigestä vieraana ja nyt kuulemme entisiltä Euroopan jäseniltä, jotka nyt poliittisella taustallaan, asiantuntemuksellaan ovat Äh, olleet asiantuntijaneuvostossa mukana. Miten aiotte puhua, mikä on järjestys? Oletteko sopineet, mikä on järjestys? Eli ensin herra Gustafsson saa puheenvuoron ja sitten rouva Bauer. Joten vielä kerran selvästi tervetuloa. Hei och eh, tack för att... Hei ja kiitos, että olemme saaneet kutsun tänne. Kerromme lyhyesti siitä, minkä tyyppisessä elimessä me oikein olemme. Jäsenä tämä Eigerin, Eigen asiantuntijafoorumi. Meillä on tällainen esitys, joka ei ole kovinkaan pitkä, mutta meissä se on tärkeää, että ymmärretään, minkä tyyppisestä organisaatiosta on kysymys ja mitä se on, mit, missä se, mikä on se, missä minä ja Edith Bauer olemme jäseninä. Minä haluan puhua ruotsia. Minusta on tärkeää, että voin käyttää omaa äidinkieltäni, mutta kun teen esityksen, se on hiukan vaikeaa, kun puhuu ruotsia ja näkee sitten teksti, joka on englanniksi, joten ajattelin, että ainakin tilapäisesti siirryn käyttämään englantia ja pyydän anteeksi tulkeilta. We should just, uh, Meidän pitäisi vain lyhyesti puhua tänään ei neljästä asiasta, faktoista ja Eiken tarinasta, asiantuntijafoorumista, Eiken organisaatiosta ja sitten Eiken työstä 2019. Ensinnäkin, tehän varmaan tiedätte tämän, Euroopan unionissa meillä on 44 virastoa ja yksi niistä on EIGE, Euroopan tasa-arvoinstituutti. Nämä virastot ovat kaikki riippumattomia ja lähes kokonaisuudessaan ne toiminta rahoitetaan EU-budjetista ja ne antavat politiikan harjoittajille sekä neuvoja että tietoja ja myöskin voi myöskin siirtää tehtäviä komissiosta eteenpäin jäsenvaltioiden suuntaan. Me voimme kääntyä sitten siihen, mikä on EIGE. Se aloitti itse asiassa toimintassa vuonna 2009, kun Ruotsi esitti, että oli tarpeen saada tällainen instituutti sukupuolten tasa-arvosta ja se vei jonkin verran aikaa. Sitä tutkittiin, sen toteutettavuutta ja myöskin neuvosto teki ehdotukset vuonna 2004 komissiolle, että sellainen pitäisi käynnistää. Ja päätös tämän instituutin luomisesta tehtiin vuonna 2005. Ja 2006 sitten päätettiin, että Vilnasta tulisi tämän instituutin toimipaikka, ja myöskin parlamentin hyväksyvät asetuksen, ja 2007 sillä oli ensimmäinen johtokunta. EU elimenä EIG on tilivelvollinen kahdelle taholle, sen johtokunnalle ja Euroopan parlamentille. Kenties tiedätte asian, varmaan tiedättekin sen, koska monet teistä tekevät työtä tällä alueella, että mies- ja naisten tasa-arvon edistäminen on perusarvo Euroopan unionissa ja siksi tämä instituutti tekee todellisuutta miesten ja naisten tasa-arvosta kaikille eurooppalaisille ja muuallakin. Sen on tarkoitus olla myöskin tietokeskus sukupuolten tasa-arvosta. Se on se, mitä EIGE pyrkii tekemään. Rakenne on kolmiosainen – on johtokunta, johtaja ja tämä on toimipaneva taho. Ja sitten on asiantuntijafoorumi, joka on elin, jota kuullaan. Siksi me olemme täällä, koska te päätitte, että Euroopan parlamentin kaksi jäsentä olisivat minä ja Edith Bauer. Asiantuntijafoorumi on siis neuvoantava elin. Voitteko lukea tekstin, näkyykö se? Se on pientä tekstiä, tai ehkä minä olen vain ikääntymässä. Ehkä se on molempia. Ja sen tärkein tehtävä on antaa asiantuntijatietoa sukupuolten tasa-arvon alueella. Jokaisella jäsenvaltiolla on yksi jäsen ja yksi varajäsen ja Euroopan parlamentilla on kaksi jäsentä ja komissio valitsee kolme jäsentä eri organisaatioista. Asiantuntijafoorumin foorum tukee johtajaa varmistaen eh, toiminnan laadukkuuden, riippumattomuuden ja se myöskin varmistaa läheisen yhteistyön instituutin ja toimintakykyisten elinten välillä jäsenvaltioissa. Tavallisesti me olemme yhteydessä eri sidosryhmiin Euroopan komissiossa, komission jäsen, joka vastaa tästä alueesta, samoin kuin myöskin oikeusasioiden pääosasto, neuvostossa puheenjohtajavaltioiden jäsenvaltiot, ja Euroopan parlamentissa naisten oikeuksien valiokunta ja muut relevantit valiokunnat riippuen asioista. Eigen rakenne. Tämä on nyt vielä pienempää tekstiä. Olen iloinen, että voin nähdä sen täällä omalla tabletillani. Johtaja, joka johtaa instituuttio, ja sitten on kolme eri osastoa, hallinto, operaatiot ja tiedonhallinta ja kommunikaatio ja sitten erilaisia yksiköitä, jotka toimivat hallinnossa operaatioiden ja sitten tämän tiedonhallinnon alueella. En aio mennä tähän yksityiskohtaisemmin, mutta työohjelmassa vuodelle 2019 on neljä tärkeää aluetta. Yksi niistä on sukupuolinen valtavirtaistaminen, sitten on virast- tilastot, sitten on sukupuolen perustuva väkivalta, tiedonhallinta ja tiedottaminen. Tietoa on löytynyt verkkosivulta ja Facebookista. Pyydän ottamaan yhteyttä. Tämä on tausta sille, miksi me olemme täällä. Me olemme vastuussa teille, koska te valitsitte meidät olemaan tässä asiantunt- neuvostossa Euroopan parlamentin edustajina. Ja nyt ole hyvä Edith. Thanks a lot. Hello, me too. Kiitoksia. Haluan sanoa, että olen todella tyytyväinen, kun saan olla täällä vieraana. Niin minä olin tämän valiokunnan jäsenen, jäsenenä kymmenen vuoden ajan. Oli suuri ylpeys saada kuulla ministerin sanoja ihmiskaupasta. Minä olin aikoinaan niin esittelijä silloin, kun tuota direktiiviä käsiteltiin ja olin myös esittelijänä käsitellen eri aiheita ja eri artikloja. Silloin käsiteltiin myös sukupuolten välisiä palkkaeroja ennen kuin aiheesta lainsäädäntöä edes laadittiin. Oli myös iloinen uudelleenvalinnan johdosta, kun minut valittiin tähän asiantuntijafoorumin jäseneksi. Tämä on ollut hyvinkin jännittävää aikaa. Tämä instituutio oli vasta syntynyt ja alussa toimi elimen taivaalla oli aika vaikea – kahden vuoden aikana äh, saatiin oikeastaan vasta äh, puheenjohtaja ja sihteeriä. Jouduimme odottelemaan viiden vuoden ajan ennen kuin toimielimen työ varsinaisesti käynnistyi. Kuitenkin voin ilokseni todeta, että tämä toimielin sai aikaiseksi oikein hyviä tuloksia. sellaisia saavutuksia ja tuloksia, joita voimme kyllä arvostaa. Ryhdyn nyt käyttämään häidinkieltäni Slovakiaa. Kerron teille hieman lisätietoja asiantuntijafoorumin tekemästä työstä. Ennen kaikkea siitä indeksistä, jota laadimme tasa-arvoasioista. Kun kysymys on saavutuksista, joita on saatu tämän instituution puitteissa, kuvitelkaapa, että teidän täytyy koota yhteen monia indikaattoreita. Meillä on 31 indikaattoria käytössämme ja nämä koskevat kuutta alue, aihealuetta työ, raha, tuntemukset, aika, valta. En pidä tässä sanasta erityisemmin. Haluaisin puhua poliittisesta vallasta ja terveys. Satelliittina on muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta ja, ja niin sanotut, niin kuin englanniksi sanotaan, intersecting inequalities. Päätehtävä on, on saada aikaan tällainen synteettinen kokonaisuus, joka on hyvin mutkikas työ. Jos katsoo tilastoja näinä aikoina, saattaa hyvinkin todeta, että erot, mitä tulee esimerkiksi sukupuolten väliseen palkkaeroon, ja tiedot, jotka ovat käytössämme, ovat yleensä kaksi vuotta vanhoja. Se merkitsee sitä, että se, mitä tänään saatte, on suuresti ristiriidassa sen kanssa, mitä olette saanut tietää kaksi viikkoa sitten täällä Brysselissä. Te huomaatte, että tämä on itse asiassa tämä tieto sellaista, että se on mitätöntä. Tai saatte tietää, että tiedot eivät tule Eurostatista, Kysymys on tällaisesta pehmeästä datasta, jota tulee eri mielipidetiedusteluista ja mielipidemittauksista, kuten Dublinin instituutilta. Sieltä on saatu joitakin tietoja näistä asioista tai, tai perusoikeus virastosta, mitä tulee naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Me tiedot ovat vuodelta 2012, emmekä tiedä milloin me sitten saamme ylipäätään uusimmat tiedot näistä alueista. Tämä on todella erittäin vaikea, on hyvin vaikeaa käsitellä ajantasaisesti näitä aihekokonaisuuksia. Se, mitä meillä on käytössämme, ja se, mitä instituutissa työntekijät saavat aikaan – on usein sellaista, että se on lähes ihmeiden tekemistä. Monet ongelmat, joita syntyy, jotka sanoin, josta mainitsin ja jotka liittyvät tähän indeksiin, ovat asioita, jotka ovat esillä eri elimissä. Niitä käsittelee asiantuntijafoorumi tai työryhmä, joka asiantuntijafoorumissa on – Minulla on kunnia olla mukana tässä asian tässä työryhmässä olen ollut siinä puheenjohtajana. Nyt meidät uudelleen valittiin tähän työryhmään sekä herra Gustafsson että minut. Tästä haluaisin kenties lopuksi vielä mainita yhden asian. On äärimmäisen tärkeää, että tällaiset synteettiset indikaattorit ovat käytettävissä, mitä tulee tasa-arvoon. Me usein puhumme tasa-arvosta ja käytämme hyvin epämääräisiä käsitteitä. Luvut, joita syntyy tällaisista vertailuista ja joita meillä on Euroopan unionin puitteissa, Tällä hetkellä koko tämä tasa-arvo liittyy lukuun 66,2, maksimiluku on 100, ja alueet ovat hyvin erilaisia, mutta tärkeää on nähdä, mitä ovat trendit. Olisi illuusio ajatella, että kaikki vain menee eteenpäin edistyksellisesti, että vuodesta toiseen tilanne vain paranee. Näin ei ole. Vuodesta 2005 esimerkiksi indikaattoreiden osalta, jotka kertovat enemmän ajasta, niiden osalta tilanne on heikentynyt näissä kysymyksissä. Ja tämä kaikki kertoo meille sen, että indeks ei, indeksi ei vie, mene eteenpäin. Ero on 50, miksi se on Kreikka ja 28 on Ruotsi. Vielä haluaisin ottaa esille kaksi tärkeää ja mielenkiintoista keskustelua, jotka, joita on käyty viimeisten kolmen vuoden aikana. Yhdessä niistä on keskitytty naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja kuten saatoimme jo kuulla, siinä indeksi on 27. Totta kai on niin, että me emme haluaisi lukua 100, eli että sama, samaa väkivaltaa kohdistuisi miehiin kuin naisiin, vaan me haluaisimme, että kummallakin puolella tilanne olisi parempi. Luku 27 on erittäin korkea. Ja kun herra ministeri totesi, että naisten tapauksessa voitaisiin sanoa jopa, että väkivallan tekojen osalta suhde on 90 suhde viiteen. Nämä luvut pitää sisällyttää tähän pääindeksiin, mutta tämä ei onnistu. Miksi? Toisaalta me, me teemme työtä indeksien kanssa, jotka eivät ole horisontaalisia. Ni, niissä ei voida ottaa huomioon aikaa, mutta toisaalta meillä, me teimme vuonna 2012 tällaisen tiedustelun, kyselyn, emmekä sen jälkeen ole saaneet mitään uudempia lukuja. Tietojen luotettavuus on myös hyvin olennainen kysymys. Jotta tätä indeksiä kunnioitettaisiin, me tarvitsisimme luotettavia lukuja. Mutta aina ei ole niin, että tiedot perustuvat siihen, mitä todellisuudessa olisi mitattu. Ennen kaikkea, mitä tulee väkivaltaan, voimme nähdä, että sen takana on monia muita ilmiöitä. Ja uskomme, että tämä liittyy väkivaltaan ja että viime kädessä mitataan jotakin muuta, nimittäin miksi luottamusta poliisiin tai luottamusta oikeuslaitokseen. Kaikki nämä ovat indikaattoreita jotka ovat taustalla ja joita emme tunne, mutta jotka viime kädessä merkitsevät sitä, että on suuria eroja. Ei voi vain ajatella, että väkivalta Ruotsissa olisi suurempaa kuin Balkanin maissa. Sitä on todellakin hyvin vaikea uskoa. Kuitenkin luvut todistavat, että näin olisi. Mutta tämän takana on jotakin muuta – me mittaamme näillä indikaattoreilla eri asioita ja siksi ne eivät ole kokonaisuudessaan luotettavia. Tästä syystä meidän pitää etsiä tällaista korjaavaa tekijää, mutta tähän mennessä sitä vielä ei ole löydetty. Miten olisi mahdollista saada nämä luvut sellaisiksi, että ne vastaisivat reaalisia olosuhteita? Tämä on ollut tärkeää keskustelua Olemme halunneet vetää nämä mukaan näihin pääindikaattoreihin, mutta vetäneet yhteen, mutta se ei ollut mahdollista. Ja tähän asti tämä on tällaista satelliitti-ilmiötä, toisaalta tätä pitäisi käsitellä eri tavalla. Ja niin sanottu tällaiset, eh, niin kuin mainitsin, intersect inequalities ovat lisäongelma, joka, jota joudumme myös käsittelemään, lähdemme eri faktoista, kuten esimerkiksi syntymäpaikka. Ja äh, tähän kätkeytyy esimerkiksi maahanmuutto. Ei ole äh, tärkeää, onko joku syntynyt Amsterdamissa vai Budapestissa. Tärkeää meille on se, onko joku syntynyt Euroopan unionin alueella vai kolmansissa maissa. Tästä seuraa sitten lisäongelmia. Eli kun jos pääindikaattoriin haluttaisiin eh, nämä sulauttaa, tuloksen olisi täsmällisiä. Tämä merkitsee siis sitä, että olemme tekemisissä monien ongelmien kanssa, ja näistä ongelmista keskustelemme työryhmässämme – Toisaalta tämä liittyy poliittisiin ongelmiin, toisaalta metodologisiin ongelmiin, mutta meidän kannaltamme tämä on hyvin mielenkiintoista. Tällä hetkellä meille on tärkeää, että indikaattorit ovat sovellettavissa, käytettävissä kaikkialla Euroopan unionissa ja aivan äskettäin jopa Euroopan komissio käytti tietoja, joita me olimme saaneet maailman talousfoorumista. Kysymys on siis todellakin menestyksestä, mitä tulee itse instituuttiin. Ja on hyvin tärkeää, että instituutin työ saa arvostusta ja siksi olen iloinen siitä, että me voimme olla mukana tässä työssä. Kiitos. Äh, herzlichen Dank, Frau... Kiitos, Rova Bauer. Kiitos herra Gustafsson, entinen valiokunnan puheenjohtaja itse asiassa herra Gustafsson. Nyt haluaisin antaa teille tilaisuuden esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä on edustaja Melchior ja sitten edustaja Rafaela. Thank you very much and thank you for the presentation. Kiitoksia ja kiitos äh, alustuksesta. Minua, minusta on huolestuttavaa, että tämän tietoperustan suhteen on niin paljon ongelmia näiden indeksien osalta. Naisiin kohdistuva väkivaltaa koskeva tieto on vuodelta 2012, siis seitsemän vuotta vanha. Haluaisin kuulla vähän lisää siitä, miten tämän viraston työ voidaan valtavirtaistaa, koska se näyttää olevan aika erillään muista EU-virastoista ja toimielimistä – haluaisin saada enemmän irti viraston työstä niin, että saisimme enemmän vastinetta siihen käytetylle rahalle. Ja valtavirtaistaminen olisi keino tähän. Äh, Kiitos. Samira. Um, thank you very much for your Kiitos puheenvuoroistanne. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen koskee juuri tätä intersektionaalisuutta – Haluaisin tietää, miten aiotte varmistaa ja työstää työ, tietoja sillä tavalla, että ne eivät ole liian laajat, niin että voidaan kattaa tiety, tiettyjä täsmällisempiä kysymyksiä, jotka koskettavat tiettyjä naisia. Usein kun puhumme naisista, niin täytyy muistaa, että naiset ovat erilaisia – on tärkeää, että käytämme tietoja sillä tavalla, että löydämme tällaisen täsmällisemmän käsittelytavan. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Verkkoympäristössä väkivaltaa on paljon. Naiset joutuvat vihan kohteiksi, heitä pelotellaan, vainotaan. Eli verkossa tapahtuva naisiin kohdistuva väkivalta on äärimmäisen tärkeä ilmiö. Mitä te voitte tehdä tämän eh, ilmiön kitkemiseksi tutkimusten valossa? Kiitos. Monika Vana. Kiitos, Monika Vana. Uh, thank you, Madam Chair. Thank you very much, Mr. Gust- Tän, eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia eh, herra Gustafsson myöskin. me vihreissä olemme tukeneet Eigen työtä paljon. Me poliitikkoina tarvitsemme laadukasta tutkimustietoa ja odotan yhteistyötä tulevalla kaudella. Minulla on kysymys. Olen alue- ja budjettivaliokunnassa myöskin. Kun puhutaan aluepolitiikasta ja sen rahoituksesta, meillä, meiltä puuttuu sukupuolispesifiä tietoa. Ja me, olemme, me yritimme saada aikaan eh, tarkistuksen eh, nimenomaan kohesiopolitiikan osalta, koska eh, että olisimme saaneet tietoa. Miten te käsittelette alueellista tietoa? Voitaisiinko tässä asiassa saavuttaa edistystä, joka edesauttaisi aluepolitiikkaa? Alistan Liina. I thought I gave my question time away. Luulin, että minun aikani oli annettu pois, mutta parempi näin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos vieraille esityksestä. Mietin, millä tavalla voitaisiin varmistaa, että ne tiedot, joita te tuotatte, ähm, ovat yhteensopivia niiden tietojen kanssa, mitä jäsenvaltiot tuottavat, niin ettei synny päällykkäisyyttä päällekkäisyyttä. Ministeri totesi, että usein toimitaan liian myöhään, kun minä itse toimin ministerinä, niin sitten saimme tietoja toisesta maasta, että siellä oli jo tämän tyyppisiä tietoja kerätty, vaikkakaan me emme ole tästä tietoisia. Eli missä järjestelmässä mm, piilee aukkoja? Miten voidaan varmistaa, että jäsenvaltio jäsenvaltioissa varmistetaan, että ne tiedot, joita te työstätte ja tuotatte, todella otetaan hyötykäyttöön? Kiitos. Liina. Liina. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Haluaisin kysyä myös näistä keskeisistä kysymyksistä, joita on otettu esille. Ohjelma on kenties Eurostatissa – mitä tulee kaikkiin sukupuolitilastoihin, on se, että tehdään tällainen sukupuolittain eriteltyä tilastointia, mutta kuitenkin se on edelleen hyvin mieskeskeistä ja meillä on ongelmaa tässä erottelussa, että voisimme saavuttaa tämän sen, tällaisen eri sektioiden välisyyden. Sitten meillä on myöskin ajan osalta ongelmia puutteita ja tärkeimmät välineet, joita meillä on käytössä, joilla voidaan mitata esimerkiksi työtä, josta ei makseta palkkaa, ja sitten mitata sukupuolten eh, tasa-arvoa siinä tämän osalta. Se ei ole jotain, mitä jokainen maa pyrkii selvittämään, ajattelen sitä eh, aikajanaa, jota kenties pitäisi seurata. Joten meidän pitäisi tehdä enemmän työtä sekä Eurostatin osalta, että pyrkiä viemään Eurostatia olemaan läsnä kansainvälisillä foorumeilla, joissa puhutaan nimenomaan sukupuoli, siis eritetyistä tilastoista, koska YK on järjestänyt eri puolilla maailmaa viimeisen 15 vuoden aikana ainakin seitsemän kansainvälistä ja globaalia foorumia näistä sukupuolikohtaisista tilastoista, ja niin kuin olen ymmärtänyt, niin Eurostat ei ole ollut läsnä näillä foorumeilla – Siinä nähdään, miten tämä tällaiset, tällainen tilastojärjestelmä, joka on mieskeskeinen, niin miten siitä voitaisiin päästä pitemmälle. Ehkä minä pitäisi kovasti pyrkiä ajamaan Eurostatia e, toimimaan, jos halutaan löytää ratkaisu näihin ongelmiin, joista te puhuitte. Kiitos. Rosa Ferragut ja sitten vielä Maria Noischl. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Niin, niin, tervetuloa. Olimme hyviä ystäviä kun, äh, silloin, kun työskentelimme yhdessä täällä valiokunnassa. Ja, ja, ja todellakin käsittelimme näitä naisia ja työllisyyttä asioita. Meillä on kaksi kysymystä. Naiset, sukupuoli ja digitaalinen maailma, tämä tutkimus on tehty. Voisitteko sanoa jotakin tästä? ja siitä, miten, milloin siitä käsiteltäisiin valiokunnassa. Vaikuttaa siltä, että suuntaukset digitaalisessa maailmassa liittyvät usein sukupuoleen ja, ja tämä liittyy esimerkiksi näihin body shaming ja sexting ilmiöihin. Ja sitten toinen asia on sukupuoli ja vammaisuus sekä työelämässä ja koulutuksessa eh, ja myöskin eh, liittyneenä sukupuolen kohdistuvaan väkivaltaan. Dankeschön, Maria. Maria. Monet kiitokset näistä esityksistä. Joka kerta, kun on kysymys budjetista, osoitamme, että tuemme eikä ja pidämme sen työtä tärkeänä. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Kymmenen, viisi vuotta sitten riitti se, että saatiin hyvää tilastotietoa niin, että voi perustella tieteellisiä argumentteja, mutta nyt tarvitaan toisen tyyppisiä tieteellisiä tieteellistä tietä, jotta voidaan toimia, siis sellaista, jolla voidaan toimia tällaisia vale tietoja, vääriä tietoja vastaan. Nyt haluaisin tietää, miten pitkälle konkreettisesti menette tällaisia Euroopan sijoituslyöttäjä valeuutisia vastaan toistuvasti, esimerkiksi toistuvasti sanan kuulla, että väkivaltaa, joka on naisen ollut vasta siitä lähtien, kun on ollut pakolaisia. Tämä on hölynpölyä, sataprosenttisesti hölynpölyä. Jo 30 vuotta sitten minä tein työtä tämän aiheen parissa ja myöskään kysymys kunniamurha ei liity tähän mitenkään, että kunniamurhia on vain niiden kanssa, joilla on tummempi ihonväri. Kunnianmurhia Saksassa puhuttiin tällaisista eroon liittyvistä murhista. Niitä on ollut ajan tavallisten kantasaksalaisten piirissä. Eli toisaalta valmistellaan tilastoja, joilla voitaisiin tukea argumentteja, mutta miten toisaalta teette työtä sitten sellaisten tilastojen valmistelemiseksi, jolla voidaan selkeästi tehdä, että on kysymys valista tiedoista ja vääristä tiedoista, joita levitetään. Dankeschön. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron teille, haluan... Ah, Rova Andersson haluaa myöskin sitä kysymyksen tässä. Vielä, jos on muita, pyytäisin, että ilmoitan, että haluat käyttää puheenvuoron, koska muuten suljen puhujalistan. Niin, aivan lyhyt lisäkysymys täällä juuri ihmeteltiin sitä, että naisiin kohdistuva väkivalta Ruotsissa, jos oikein ymmärsin, on, sitä on, se olisi siellä yleisempää kuin Balkanimaissa. Minua kiinnostaisi, mihin äh, tämä voisi perustua, mutta muuten voin vain todeta, että kyllä, väkivaltaa on aina ollut Euroopan läntisissä maissa, mutta tähän asti se ei ollut äh, sellaisia, joka oli estyslistalla eikä sitä joutunut pelkäämään minä hetkenä tahansa. Tämä toisaalta, jotta tämä väkivalta ja väkivaltaisten kanssa väkivallan määrä. Ennen kuin nyt annan puheenvuoron äh, äh, Rova Bauerille ja herra Gustafssonille haluaisin esittää suuren kiitoksen nimittäin jo eri tasoilla, kuntien tasoilla, kansallisella tasolla – eri Euroopan maissa olen saanut kuulla, että Eigen työ ja se tapa, joten miten tietoa kootaan, on asia, josta on valtavasti apua monissa maissa, joissa ei ole niin helppoa koota näitä tietoja yhteen. On, on eurooppalainen tehtävä ja samalla myöskin kansallinen ja kunnallinen tehtävä jopa. Ja tässä tavallaan nyt on löyty enemmän kuin kaksikin kärpästä yhdellä iskulla. Ja todellakin nämä tiedot ovat sekä kansalliseen että kunnalliseen käyttöön. Ja Tämä on, on tärkeää, että harjoitte hyvää yhteistyötä Dublinin säätiön ja perusoikeusviraston kanssa. Olen todellakin sinut kuulla paljon kiitoksia, mutta minun kysymykseni, se koskee teidän tulevaa työtänne, nimittäin sitä, mitä te vielä tarvitsette, mitä vielä tarvitaan lisäksi. Wer möchte wieder zunächst das Wort? Kumpi haluaisi ensimmäiseksi käyttää puheenvuoron? Tällä kertaa päinvastaisessa järjestyksessä. Olkaa hyvä, Rauha Bauer. Thank you so much. Thank you for lot of... Kiitos. Kiitos näistä hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Kenties voisi lähteä viraston työn valtavirtaistamisesta liikkeelle. Se on valtavasta tietomäärästä. Käyttäkää sitä hyväksenne. Vetoan teihin. Todellakin. Nyt on loistava mahdollisuus olla yhteydessä Eigeen ja saada sen työn tulokset hyötykäyttöön. 15. lokakuuta uusi tasa-arvoindeksi 2 julkaistaan täällä Brysselissä. Tänä vuonna aivan erityisesti keskitytään työ- ja perheelämän välisen tasapainoon. Varmasti taas saamme paljon uutta tietoa tästä aiheesta. No sitten tieto ja luotettavuus ja tietojen saatavuus. Mielestäni oli aikamoinen yllätys, että kun puhumme palkkatilastoista ja palkkakuilutiedoista, niin jotkut jäsenvaltiot käsittelevät näitä tietoja, mutta pitävät niitä yksityisinä tietoina – sellaisina tietoina, joita ne eivät julkaise. Tilanteet vaihtelevat siis jäsenvaltiosta toiseen. Olette aivan oikeassa. Jopa määritelmien tasolla on eroavaisuuksia. Ennen kaikkea tämä koskee väkivallan määrittelyä. Eurostatin keräämät tiedot pohjaavat kaikki samanlaisille metodeille, samalle metodille. Eurostatin tiedot näin ollen ovat todellakin luotettavia. Churchillän aikoinaan totesi, että jos en itse ole näitä tietoja tuottamassa, niin eivät ne sitten ole luotettavia tietoja. Mutta olen vakuuttunut siitä, että Eurostatin keräämät tiedot, sieltä tulevat tiedot ovat luotettavia. Meillä on hyviä uutisia, vaikkakaan ei tietenkään eikä kannalta hyviä uutisia, mutta tilastotieteen kannalta Euroopassa hyvä uutinen on se, että yksi Eiken johtavista tilastotieteilijöistä tekee nyt yhteistyötä Eurostatin kanssa ja auttaa meitä nimenomaan samanaikaiseksi sukupuolittuneita tilastoja monelta eri elämänaloilta. työelämästä, ajankäytöstä, rahasta. Meillä toki on paljon arvokasta tietoa ja sukupuolittunutta, sukupuolittain eriytettyä tietoa. Alueellisten tietojen suhteen sanoisin, että kun menette Eigen internetsivuille, niin sieltä löytyy tiedot tutkimuksesta, joka on tehty sukupuolittuneesta budjetoinnista. Yksi prosentti eurooppalaisesta varoista. Kun ajatellaan rakennerahastoja, käytetään tasa-arvoasioihin. Sitten digitaalisuus, digitaalinen maailma. EIGE käsittelee tätä kysymystä syvällisesti. Tietenkään me emme ole asiantuntijoita aivan kaikilla aloilla. Joskus syntyy enemmän kysymyksiä kuin mitä voimme tuottaa vastauksia. Mutta tämä on sellainen aihe, joka on kyllä tärkeysjärjestyksessä ihan siellä huippusijalla Eiken työssä. Sitten haluaisin sanoa jotakin valeuutisista, valetiedoista. Eiken varsinaisena tehtävänä ei nyt ole valeuutisten vastainen taistelu, vaan meidän tehtävämme on tuottaa luotettavaa tietoa, luotettava kuva tasa-arvosta tai epätasa-arvosta. On olemassa hyvin luotettavia tiedonlähteitä – kun ajattelemme tasa-arvoa sukupuolten välillä eri aloilla, tai esimerkiksi väkivaltaa. Apua voisimme pyytää siinä, että perusoikeus virasto voisi toistaa vielä tämän tutkimuksen teon. Eihän se ole ollenkaan halpaa Euroopan tason tutkimuksia väkivallasta tuottaa, mutta me todellakin tarvitsemme näitä tietoja niin, että saisimme tämänhetkisen tilanne kuvan siitä, mitä tällä alalla tapahtuu. Me olemme siis teidän silminänne ja korvinanne Eigessä asiantuntijafoorumissa pyytäisin teitä tekemään kaiken sen, mikä teille on mahdollista, jotta saamme hyvän yhteistyön aikaiseksi Eiken kanssa. Aika ajoin on noussut esille ajatus siitä, että äh, instituutio sulautettaisiin yhteen jonkun toisen toimijan kanssa ja uskon, että sitten tasa arvolla siinä kävisi huonosti. Kiitos. Dankeschön, Herr Gustafsson. Kiitos ja nyt herra Gustafsson. Thanks. I will do... Kiitos. Niin, vaihdan nyt ruotsiin, niin kuin lupasin. Edith on vastannut jo eh, aika monen kysymyksiin e, ja, ja pyrin täydentämään, jos jotakin jää sanomatta, niin huomauttava. On tärkeää myös ymmärtää, että minä ja Edith, mehän emme ole, ole työssä siellä eh, virastossa, e, ja vaan, vaan me, sen takia meilläkään ei ole kaikkia vastauksia. Niin kuin, niin kuin sanot, sanot, Edith sanoi, että meillä siellä tehdään valtavasti työtä ja, ja julkaistaan valtavasti tietoja ja raportteja mutta he voivat varmaankin voivat auttaa myöskin teitä, kun te haluatte ottaa selvää jostain asiasta ja myöskin Edi ja minä voimme auttaa ja sihteeristö tietenkin myös. Mutta tiedän, tiedän ja voit korjata, jos nyt menee väärin Edith, mutta meillä on nyt uusi raportti, joka koskee nettiväkivaltaa nuoria tyttöjä kohtaan sehän on tärkeä asia, joka, joka otettiin esille. Siinä nä, nettiväkivaltahan on todellakin pahentunut ja se kohdistuu e-, erityisesti nuoriin tyttöihin. Ja, ja sitä meidän täytyy siis tutkia ja meidän täytyy, täytyy tutkia sitä, että mitä tämä väkivalta verkossa oikein merkitsee meidän täytyy siis nähdä sitä. Me emme välttämättä näe sitä, vaikka se onkin olemassa. Ja, ja olen samaa mieltä, niin kuin sa- sanoittiin, että Eurostat on tärkeä. On tärkeää, että me kaikki painostamme, että saamme lisää, lisää tilastotietoja, joita, joita voidaan käyttää. Mutta jäsenvaltiot työskentelevät eri tavoin, heillä erilaisia tilastoja, ja meidän pitäisi saada jotakin, meidän tarvitsemme yhteismitallisia tietoja, jotta, tietoja, jotta voimme tehdä vertailuja. Sen takia Eurostat on niin tärkeä. Ja se tieto, johon puheenjohtajakin viittasi, niin sitä voitaisiin käyttää sekä paikallisella ja alueellisella tasolla, koska, koska usein näiden tasojen tiedot eivät päädy Eurostatin ja, ja me voisimme käyttää paikallistietoa paljon enemmän kuin e, käytetään. No sitten valeuutiset, ne on, ovat tärkeä asia. Ehkä minua nyt syytetään siitä, että olen naivi, mutta valeuutisethan ovat suuri ongelma, mutta, mutta en usko, että valeuutiset voittavat, vaikka nyt ollaankin, eletäänkin työläitä aikoja. Ja mehän Eikissä olemme myöskin sosiaalisessa mediassa – ja me näemme ja teemme asioita ja, ja, ja olemme siellä myöskin omasta puolestamme vastavoimana. Ja on osa-alueita, joissa jossa, jotka ovat selkeitä tä, tä, tällaisia backlash-alueita, joissa on otettu tak, takapakkia ja Ja meillä kaikilla on siis vastuu siitä, että näin, näin että me emme levitä näitä tietoja. Me, ja EIG on myöskin somessa ja me pyrimme siellä toimimaan puolestamme. Vale, se, että se, että valeuutiset ja, ja asettuvat talouksiin, niin me, meillä kaikilla osaamme siinä, että, että me sallimme sen, mutta minä olen ehkä tässä nyt naivi. Niin, niin. Päätän tähän nyt ainakin tässä vaiheessa. Kiitokset. Yritin löytää teidät Instagramista. Katsoakseni, missä tässä sosiaalisessa mediassa eikä on edustettuna. Kiitos hyvin kattavasta yleiskatsauksesta ja hyvin näistä järkevistä, herkistä vastauksista. Tietopohjassa yhteiskunnassa on ehdottoman välttämätöntä, että Eiken kaltaisella instituutiolla on käytössään erilaisia faktoja – jotta me voimme toimia toisimme luottaen Euroopan tasolla. Ja siksi on hyvin arvokasta se, mitä te sanoitte alussa. Puheenjohtajan ilmoitusasioissa sanoin, että meillä on työryhmä, jossa jokainen ryhmä on jäsenenä, jossa nimenomaan käsitellään sitä työtä, jota EIGE tekee niin, että saamme mahdollisimman hyvää synergiaa aikaan, niin että voimme hyötyä mahdollisimman hyvin Eiken työstä. Ja sitten voimme kuitenkin katsoa, mitä sen lisäksi tarvitaan. Koska kun on niitä tietoja, niin se on loistavaa, mutta useinhan sitten kuitenkin nousee lisäkysymyksiä esiin. Ja puheenvuorossani esityksessäni oli hyvin vaikuttavaa se, että nähtiin, että yhteiskuntamme kehittyvät eteenpäin ja tulee yhä uusia kysymyksiä ja tiedot, jotka ovat käytössä, ovat hyvin arvokkaita, mutta eivät kuitenkaan suoranaisesti heijastele sitä, mitä sillä hetkellä tarvittaisiin. Tämä merkitsi myös varmaan te kaikki, että 15. lokakuuta voidaan katsoa, mitä esityksessä, mitä indeksissä, joka liittyvät sukupuolten tasa-arvoa, mitä uutta sinä, on, mitä sellaista sinä on, mitä, mikä on, mistä on meidän työhme apua, oli nyt kuitenkin valmistautumassa komission jäsenokkaiden kuulemisiin. Ja työ, jota te teette, tiedot ja faktat tulevat tietysti nousemaan esille myöskin kysymyksissä ja tulevat myöskin olemaan osa poliittista työtä. Me siksi toivomme teille ja meille kaikille itsellemme, että työ on menestyksekästä edelleen – ja kiitämme kaikkien täällä olleiden nimissä siitä, että olitte valmiita vierailemaan täällä. Äh, genau. So. <laughs> so. Wir möchten gerne... Jatkaisimme nyt sitten. Ich ersuche all diejenigen, die am nächsten... Kaikki, jotka eivät halua osallistua seuraavan kohdan käsittelyyn, heitä pyytäisin, että poistuvat salista tai sitten istuutuvat. Näin tulemme siis seuraavaan kohtaan nyt listalla, joka on kohta kuusi. Euroopan unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2020, kaikki pääluokat. Ja nyt annankin suoraan puheenvuoron meidän valmistelijallemme Francis, Francisille. Ole hyvä. Thank you very much indeed. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä hyvin rakentavasta yhteistyöstä, jota olemme viime viikkojen aikana tehneet tämän mietinnön tiimoilta. Olemme saaneet edistystä aikaan eri ryhmien edustajien tekemän työn kautta. Me olemme tehneet kompromisseja ja olettaisin, että voimme äänestää tästä aiheesta ensi viikon maanantaina. Tällainen kai on suunnitelma. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Suurin osa tarkistuksista pyrkii parantamaan vielä entisestään tekstiä ja vält- tämän päällekkäisyyttä ja selkeyttämään meidän vaateitamme. Uskon, että tällä mietillä olemme antaneet hyvän esimerkin siitä, miten valiokunta voi tehdä yhteistyötä. Toivottavasti jäsenten kokemukset ovat olleet juuri näin rakentavia, joita nyt kuvailin. Yhteistyön kautta tämän tapaisessa valiokunnassa voimme varmistaa, että voimme vapauttaa naisten potentiaalin Euroopassa puuttumalla niihin keskeisiin kysymyksiin, joista tämänkin valikunnan jäsenet ovat huolissaan. Sihteeristö on myös tehnyt paljon työtä tämän tekstin ja tarkistusten parissa. Aivan erityisesti haluan kiittää sihteeristöä tästä työstä. Tämä on totta kai työtä kulisseissa, sitä ei juurikaan näy, mutta se on aivan välttämätöntä työtä. Haluan kiittää myös sitä palautteesta, jota me olemme tähän mennessä saaneet. Uskon, että ensi maanantai-iltapäivänä pääsemme aiheesta äänestämään. Kiitos. Uh, Francis Fitzgerald. Möchte irgendjemand dazu das Wort ergreifen? Bitte, Maria. Neuchel. Uh, Frau Fitzgerald, Kiitos ja sitten Maria. Den Sie jetzt so breit gegeben haben, einerseits an Sekretariat. Kiitos. Haluaisin äh, kiittää sinua ja myös sihteeristöä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä työssä auttamassa, mutta haluan kiittää sinua. Minä olen ollut parlamentissa viiden vuoden ajan ja olen tehnyt yhteistyötä äh, ryhmäsi naisten kanssa, mutta olet todellakin naisten oikeustaistelija ja hyvin äh, rakentavalla tavalla saat aikaiseksi kompromisseja. Eli haluaisin nyt äh, kiittää sinua puolestani aivan erityisesti, kun sinä kiittelit kaikkia muita yhteistyöstä. Eli näin hienoa rakentavaa työtä, jos jatketaan, niin varmasti pääsemme hyvään lopputulokseen. Emme me yritä osoittaa, että me tiedämme näistä asioista paremmin kuin kukaan muu, vaan haluamme saada aikaiseksi myönteisen muutoksen. Kiitoksia. Sitten Äh, dass die Zusammenarbeit gut niin, on todella mukava kuulla, että yhteistyö toimi ja odotan jatkoa sitten. Ja sitten olkaa hyvä. Yes, uh, Monika who was our shadow, couldn't be here. So. Niin, meidän eh, varjoesittelemme Monika ei voinut tulla paikalle. Hän halusi myöskin eh, vihreiden ryhmän puolesta kiittää Roa Fitzgeraldia ja, myös, ja koko FEM-valiokuntaa. Monika ja minä olemme työsken, työskennelleet yhdessä sukupuolinäkökulman integroimiseksi EU-budjettiin ja rakennerahastoon ja haluan kommentoida tähän budjettiin. Tämä lainsäädäntökauden alku on jo, on jo nähnyt edistytä tässä asiassa, jolla olemme nähneet 70 miljoonaa sukupuolipohjaisiin rahoituksiin kehitysalalla ja, ja MFFn puolivälin arvioissa odotetaan gender budgeting sopimusta ja talousarviot eivät koskaan ole sukupuolineutraalia. Meidän täytyy aina pitää mielessä, että, tässä on, että EUn ta- eh, talousarviolla on suuri vaikutus sukupuolten epätasa-arvoon tai tasa-arvoon, vaikka paljon on saavutettu ja tähän saakka meillä on vielä paljon tehtävää. Tarvitsemme parempaa analyysiä ja meidän täytyy eh, pohtia, miten parhaiten käytämme veronmaksajien rahoja ja sitä ei saa tehdä naisten kustannuksella. Me tarvitsemme eh, tasavertaiset oikeudet ja, ja rahat. Ja näin ollen budjettivaliokunnalle on todettava, että ensinnäkin tasa, sukupuolten tasa-arvo täytyy sisällyttää kaikkiin budjettipäätöksiin ja politiikoihin. Ja tarvitsemme valtavirtaistamista, ei vain niihin asioihin, joissa se on itsestään selvää. EUn investoinnit, toinen kohta, meidän, meidän, niihin täytyy saada sisällyttää vaikutus, joka koskee naisten suurempaa osallistumista työmarkkinoille, ja meidän täytyy myöskin tukea sellaisen työn ja perheelämän yhteensovittamista. Ja me tarvitsemme myöskin naisten taloudellisen ja sosiaalisen oikeuden parantamista sosiaalirahastojen kautta naisten asema työmarkkinoilla tulee kohentaa. Neljäs kohta EUn e tukea naisten, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön vähennettiin, että niitä täytyy jälleen lisätä. Als Landsfrau von Monika Warner kann ich nur so viel hinzufügen. Kiitos. Niin, äh, Monika Warnerin puolesta täytyy todeta, että Itävallassa äh, meillä on jo sukupuolipohjainen budjetointi eh, lainsäädännössä, ja voin sanoa samaa kuin Monika Warner, mutta tällä on valtavia vaikutuksia miesten ja naisten työllisyyteen. Sillä on selvä vaikutus ja tuen siis sitä, mitä nyt sanottiin. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Mikäli näin ei ole, pyydän esittelijä jälleen käyttämään puheenvuoron. Ole hyvä. Eikä Frau Fitzgerald. Well, uh, thank you very... Ehkä haluatte vetää yhteen. The, um, um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä tuesta, jota olen saanut myös henkilökunnalta, joka on kanssani tehnyt yhteistyötä. Nämä ovat hyvin tärkeitä kommentteja budjettiin liittyen, joita nyt esitämme. Hyvin tärkeää on se, että seuraamme täytäntöönpanoa. Tämä oli myös viimeisimmän puheenvuoron sisältö. Kun sukupuolitietoista budjetointia toteutetaan, niin on todella nähtävä myös toteutusvaihe, eli on varmistettava tämän budjetoinnin tehokkuus. Tulevien viiden vuoden aikana tilannetta on seurattava vuositasolla. On varmistettava, että kyse ei ole pelkästään teoreettisesta sitoumuksesta, vaan todella niin, että vaikutukset tuntuvat eri rahastoissa aivan kaikkialla. Ei niin, että toimimme vain jollakin tietyillä rajatuilla aloilla, vaan tällä on vaikutuksia äh, esimerkiksi työvoimaan, äh, PK-yritysalalla, kaikkialla tämä on relevantti kysymys. Varmasti seuranta jatkossa on äärimmäisen tärkeää. Monet kiitokset. Toisaalta se, mitä Francis Fitzgerald juuri sanoi, äänestysvaliokunnassa on maanantaina 39. kello 17. Tässä on muutettu menettelyä, että tiedätte, että tämä liittyy kaikkiin näihin kuulemisiin. Ja haluamme tietysti olla läsnä kaikkialla, missä mahdollista. Näissä kuulemisissa siksi maanantaina 39. kello 17 äänestys ja budjettivaliokunnassa sitten 14. lokakuuta kello 14. lokakuuta 2019. Sitten viimeinen kohta. Tänään kaikki sujuu aika kitkatta. Kohta seitsemän muut asiat. Onko muita asioita? Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Ensi viikolla olemme koko viikon erittäin työllistettyjä ja nyt jo kysymyksiä valmisteltaessa, niin että voimme hyvin äänekkäästi esiintyä kuulemisissa. Ja nyt haluan kiittää kaikkia edustajia, kaikkia kuulijoita ja Puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja ja toivotan kaikille hyvää iltaa ja hyvää viikkoa. Das ist eine Punktlandung, gell? Ja, perfekt. <laughs>